kello 12. Ja nyt siirrymme seuraavaan kohtaanistuslistalla, joka on mietintö, jonka on tehnyt kollegamme Philippe Juvin, joka koskee mainonnan vaikutuksia kuluttajien käyttäytymiseen. Te tiedätte, että menettely tässä keskustelussa on se, että sen jälkeen kun esittelijä on käyttänyt puheenvuoronsa, on vuorossa puheenvuoro ja menettelyn mukaan jos saada puhujalistaa. Tämä on ehkä hiukan laajempaa. Noin minuutti tai ehkä minuutti 30 sekuntia. Ja on kuitenkin se tiukka kuin tavallisessa olosuhteessa katkaisin puheenvuoron minuutin kuluttua, niin siis minuutin ja 30 sekunnin jälkeen. Aluksi puheenvuoron siis kollega Filip Jyvänillä neljä minuuttia. Monsieur le Président. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. No mitä varten sitten tällainen mietintö mainonnasta? No siksi, että se voi, mainonta voi olla hyvää, mainonta voi olla huonoa. Se on huonoa silloin, jos se on eh, petollista ja, ja jos se ei ole sellaista, että kuluttaja saa siitä, mitä tarvitaan. Eli tietoa. No milloin se on sitten hyvää? No se on hyvää markkinatalouden palveluksessa, koska mainostaminen se on ikään kuin öljyä rattaisiin. Ja mainostaminen on hyvässä muodossa antaa mahdollisuuden kuluttajille tehdä vertailuja. Mainonta siis, sehän ei ole mitään uutta. No miksi meillä on uusi teksti tästä asiasta, kun tekstejähän on jo vaikka kuinka paljon? Tähän on monta syytä. Se, että mainonta tänään ei ole sama kuin aikaisemmin. Minä tässä hiljattain luin erään amerikkalaisen raportin, ja 29.11. yhdessä yhtenä päivänä Yhtenä päivänä oli yli kaksi miljardia internetmainontan mainonnan tuotto, siis yksi ainoa päivä ja yksi ainoa tapa mainostaa. Perustelu tälle mietinnölle on se, että nämä säännöt, jotka säätelevät mainontaa, niin ne eivät ollenkaan ole enää tarkoituksensa sopivia. E, mainonta saattaa olla tunkevaa, se tulee ihmisen yksityiselämään ja mainonta on mainonnassa on myöskin sellainen taso, jota ei ollenkaan teksteissä käsitellä. Se voi olla piilomainontaa, eikä mainostaja sano, kuka hän on. Voi on myöskin nämä sosiaalinen media, Facebook ja muut, joita ei ollenkaan mainita lakiteksteissä. Täällä sosiaalisessa mediassa on ihmisiä, jotka sanovat, että jossakin tuotteessa on sellaisia sellaisia vikoja. Eli tällä tavalla voidaan joku merkki tuhota täydellisesti. Joten me huomaamme, että eilisen mainonta ei ole ollenkaan samaa kuin mainonta nyt. Mainonta käyttää sellaisia keinoja, joita ei, ei aikaisemmin käytetty, tutkitaan ihmisten käyttäytymistä ja jo, ja sitten kun esimerkiksi yksityisen sähköpostien lukemisen kautta päästään kuluttajien piiriin, niin me tarvitsemme tiettyjä arvoja. Meidän täytyy suojella e, yksityistä ihmistä ja hänen elämäänsä. Sitten pitää suojella haavoittuvia ryhmiä, lapsia, vanhuksia ja muita. Koska kun mainonta kohdistetaan tällaisiin ryhmiin, nämä ryhmät eivät ymmärrä, että on kysymys mainonnasta – he luulevat, että tiedot tulevat heille aivan sattumalta, mutta näinhän ei ole. Aikuisethan pystyvät tietenkin ymmärtämään, koska on kyse mainonnasta, mutta lapset eivät sitä tee. Meillä on tässä suuret taloudelliset kysymykset edessämme ja periaatteessa tilanne on niin, että tämä on poliittinen keskustelu. kun ö, kuunnellaan mainonnan ammattilaisia, hehän eivät halua, että tähän mitenkään puututaan lainsäädännöllä. Ja on selitetty, että mm, itse asiassa kuluttajat ovat hyvin tietoisia ja hyvin paljon yksityiskohtaista mm, tietoa mm, e, on olemassa. Mutta te tiedätte, että on hyvin vaikea kuitenkin tätä ha- hahmottaa. Kaikkia näitä asioita ei lueta. Joskus ne ovat täysin lukukelvottomia ja aina tulee sekannuksia, aina me palaamme samaan kysymykseen. Mainonnan pitää kunnioittaa ihmistä yksityiselämää ja kuluttajaa, eikä pidä millään tavalla eh, ottaa kuluttajia kohteeksi ilman, että hän huomaa. Eli kansalaisia pitää kunnioittaa. Hyvä puhemies, minä nyt päätän tähän. Meillä on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin meillä täytyy olla tällaista lojaalia, kunnioittavaa, tehokkaampaa siis tämän mainonnan. Pitää kunnioittaa yksityisyyttä. Mutta sitten toisaalta on myös niin, että kansalaiset kuluttajat, heillä täytyy olla enemmän tietoa, heitä ei pidä manipuloida, vaan että heillä pitää olla kriittinen mieli. Ja nämä ovat ne syyt, miksi tämä mietintö on laadittu. Minä toivon, että te tulette sen hyväksymään äänestyksessä. Kiitos. Gracias, señor Juvin. Kiitos, herra Juvin. Meillä on lukuisia puheenvuoropyyntöjä. Voin antaa useampia puheenvuoroja, mutta täällä on siis kahdeksan puheenvuoropyyntöä. Ensinnäkin kollega Roithova. pane předsedající vítám zprávu o. puhemies. Pidän hyvänä tätä mietintöä, jossa puhutaan äh, mainonnan vaikutuksesta kuluttajien käyttäytymiseen. Mutta muistuttaisin teitä kuitenkin siitä, että pelaaminen internetissä ja ja mainonta se ei kunnita rajoja, vaikkakin seitsemän maata on kieltänyt online-pelaamisen, se on, se on edelleen mahdollista. Meidän täytyykin keskittyä ennaltaehkäisemiseen ja siihen, että ihmiset saavat joutua peliriippuvaisuuksiin. Meidän täytyy estää sellainen, kieltää sellainen mainonta, joka kohdentuu lapsiin ja nuoriin, koska silloin me pelaisi, pelaisimme heidän kohtalollaan. Ja me tekisimme ikään kuin me altistaisimme heidät alkoholimainonnalle ja vastaavanlaisille asioille. Meidän täytyykin keskittyä tähän. Ja toinen ongelma on se, että on monia kasinoita, eh, joko aivan eh, koulujen naapurustosta tai lähellä kouluja. Meidän täytyykin kieltää pelaaminen, koska se on hyvin tärkeää. Ja nyt puheenvuoron on rouva Niin, olen iloinen siitä, että Philip Juvan on tehnyt tämän mietinnön vainonnan vaikutuksista kuluttajien käyttäytymiseen. Minusta se korostaa ongelmia, jotka liittyvät lainsäädännön toimeenpanoon, ennen kaikkea kaupallisiin käytänteitä ja ongelmia, jotka liittyvät itsesäätelyyn, ennen kaikkea silloin, kun on kyse mainosta, joka on osoitettu nuorille ja myös stereotyyppien luomiseen liittyviä ongelmia. Nuoret olen valmistunut mukana lausuntoja, joka tehtiin naisten oikeuksien valiokunnassa ja olen iloinen siitä, miten esittelijä on ottanut mukaan monia ajatuksia oma mietintöönsä tästä meidän lausunnostamme, miksi tämä yhteistasavertaisuus miesten ja naisten kesken me voimme yhdessä taistella sellaista mainontaa vastaan, joka on harhaanjohtavaa ja joka ei osata kunnioitusta ihmisarvolle. On tärkeää, että mainonta nähdään myönteisenä ilmiönä yhteiskunnassa ja ottaa huomioon ihmisten arvokkuuden ja kummankin sukupuolen roolin. Ja nyt puheenvuoron herra Engströmille. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Minä haluaisin puhua tästä viimeisestä kohdassa, kohdassa 25, koska tästä tulee eh, äänestys ja toivomme, että se saadaan täältä pois. Täällä sanotaan, että kun eh, täällä puhutaan tutkimuksen maailmasta, no se on tällainen nimi asialle, mutta tässä ehdotetaan sitä, että pitäisi katsoa lahjoittajan nimeä, mutta tämä on aivan, aivan äh, tätä tavaramerkkiä äh, lainsäädäntöä vastaan, koska täällä on hyvin, hyvin paljon asioita. Ja tämähän tarkoittaisi sitä, että jos joku haluaa mainostaa äh, golf-sanalla jotakin, niin silloin hän tarvittaisiin lupa Volkswagenilta siihen – ja sitten on miljoonia tavaramerkkejä, 600 000 Alicantessa rekisteröityä. Eli jos joku haluaa eh, mainostaa sanalla hopea, niin luultavasti satoja tavaramerkin oikeuksien omistajia eh, olisi tässä sitten mukana. Eli tämä ei ole käytännöllinen asia. Toivon, että tämä nyt ei mene läpi, mutta jos tämä menisi läpi, niin hyvin paljon bisnestä kuolisi, kuolisi Euroopassa. Ja aivan laillinen, lainmukainen mainonta tässä häirintyisi. Paska. Herra Paska. E, Kiitoksia puhemies. Heti aluksi sanoisin, että, että on hyvä, että Euroopan parlamentissa puhumme epäreilusta äh, kaupallisesta käytännöstä, jossa on usein kysymys mainonnasta silloin, kun puhutaan uudesta teknologiasta ja digitaalisen viestinnän tarjoamista mahdollisuuksista. Se on antanut äh, valtavasti tilaa mainonnalle, mutta nämä uudet aallot ovat tuoneet mukanaan myös harhaanjohtavaa mainontaa ja haavoittuvaisten henkilöiden väärinkäyttöä, kuten lasten väärinkäyttöä ja muiden ihmisten väärinkäyttöä, ja mainontaa täytyy siellä internetissä paremmin, ja meidän täytyy puhua mainonnan tekijöistä, e, varsinkin silloin kun mennään asetuksen rajojen yli. Meidän täytyy rajoittaa tätä, meidän täytyy keskittyä analysoimaan nykyisiä trendejä ja yrittää rajoittaa niitä toimia, jotka tunkevat lasten ja perheiden yksityisyyteen ja jotka haittavat perheiden hyvää ja myönteistä kehitystä. Näitä sääntöjä täytyy panna täytäntöönkin. Kiitos Paska ja nyt herra Sägäri. Kiitos puhemies, hyvät edustajatoverit. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää, joka tämä aihe on kaikkein tärkein, jos olemme puhuneet. On ikävää, että sitä puhutaan näin myöhäisenä hetkenä. Kuten mietinnössäkin puhutaan, että lapset ja murrosikäiset nuoret ihmiset ovat ne, jotka erityisemmältä vaikuttaa, heihin on helppo vaikuttaa. Tämä ei johdu pelkästään siitä mainoksia, jotka ovat vääriä tai säännöttömiä, vaan kaikkia sellaisia mainoksia, joissa puhutaan uudesta maailmasta, jossa puhutaan siitä, miten tärkeää, on miten tärkeää on sopeutua kulutusyhteiskuntaan. Lasten nuorten ohjelmissa täytyy kieltää kaikenlaiset mainokset. Täytyy erityisesti ottaa esille se, että nuorten kannalta katsottuna ei kenties ehkä ole niinkään vaarallisinta se, mitä tapahtuu perinteisissä tiedotusvälineissä, kuten televisio tai radio, vaan internetin maailma. Mainokset ovat siellä aggressiivisimpia, siellä ne pystyvät ennen kaikkea haavoittamaan ja pystyvät saavuttamaan tietynlaisen tavoitteen. Ja niissä nämä tapahtuvat tapahtuvat yleisten käytössä sivujen kautta ja tätä kautta pyritään tunkeutumaan yksityishenkilöiden yksityisalueeseen. Tämä täytyy kieltää ja tässä yhteydessä meidän kaikkien täytyy aloite sille, että Euroopan unioni ryhtyy näissä asioissa toimiin. Kiitos. Gracias, kollega. Kiitos ja puheenvuoro on nyt Rova Komilla. Grazie, presidente. Sono... Kiitos puhemies. Minä olen aivan samaa mieltä tässä tämä päätöslauselma esityksen kanssa, mitä tulee tähän mainontaan. Mainonta on hyvin tärkeä taloudelle ja sisämarkkinoille, myöskin kuluttajille, joten minun mielestäni jotakin on tehtävää sillä tavalla, että voimme poistaa täältä negatiiviset menettelytavat, jotka ovat syntyneet minä arvostan hyvin paljon tätä analyysiä, jota esittelijä on tehnyt sekä lainsäädäntömenettelyistä että niiden ulkopuolisista säännöistä, karenssista ja tulkinnoista. Täytyy katsoa, kuinka me voimme harmonisoida näitä asioita. Pitää pystyä poistamaan tällainen sopimaton mainonta. Ehdotus antaa mahdollisuuden päästä lähemmäksi tasapainoa ja suojella kuluttajia. Kiitos, rouva Komi. Ja nyt herra Mikolasik. Gracias, señor presidente. Mm, Rosne druhy reklamy, ktoré sa rozmáhajú prostredníctvom... Kiitoksia, puhemies. Mainonta liittyy viestintäteknologiaan, jotka ovat, muodostavat myös sosiaalisia ilmiöitä, jotka tuovat mukanaan myös luottamuksen väärinkäytön kuluttajien tasolla. Ja minusta kuluttajien suojelu vaatii vähim, vähimmel, vähim, vähintäänkin lainsäädännölliset kehykset ja kiitänkin esittelijä hänen rakentavasta lähestymistavastaan, aivan erityisesti kiinnostuksesta haavoittuviin ryhmiin, kuten nuorisoon ja lapsiin, kuten eräät edellisikin puhujat ovat maininneet. Ja minä noin lääkärinä kovasti kannatankin tätä. Meidän täytyy estää harhaan johtavat käytänteet silloin, kun kuluttajat luulevat, että he saavat jotakin vahvistettuja selvityksiä, mutta ei se pidäkään paikkaansa. Ja olen myös huolissani tällaista haamumainonnasta, joka hyökkää yksityisyyteen, kuten että kolmannet osapuolet voivat äh, lukea näitä tietoja, jotka voivat käyttää niitä sitten äh, harhaanjohtavasti. Niiden täytyy kuitenkin kunnioittaa yksityisyyttä ja, äh, ja kuluttajien suojelua. Kiitos. Kiitos ja tämä kierros päätetään herra Kelin puheenvuoroon. Kiitos. Herra puhemies, on hyvin vaikea olla varma tästä asiasta, ennen kaikkea kun me arvioimme sitä, mikä vaikutus mainolla on kulut kantalaisten käyttämiseen. Yhtenä päivänä on yhtä, päivänä on toista. Tulokset ovat erilaisia näistä selvityksistä. Ja on ollut miljoonia televisiomainnoksia ja myöskin kätkettyä mainontaa. Mutta samaan aikaan kuitenkin olemassa ongelma, joka liittyy tähän arviointiin, koska toisaalta on olemassa ihmisiä, jotka sanovat, että, että tapaista alkoholismia on kieltää mainonta. Samaan aikaan kuitenkin olemme nähneet, että huumeiden kasvu on kasvanut valtavasti viime vuosikymmeninä. Niitä ei mainosta, ne ovat laittomia, eikä niitä voi ostaa mistään tiskiltä, joten tarvitaan riippumatonta analyysiä, joka pitäisi tehdä EU-tasolla, jossa olisi mitään intressejä, intressitahoja mukana, ja tuossa sen katsoa, mikä on hyvä, mikä on paha, mikä on hyödyllistä, mikä ei. Ja silloin voitaisiin tehdä asianmukaista säätelyä. Ilman tällaista me vain päivästä toiseen puhumme eri asioista, tuotamme tällaisia tuloksia, sellaisia tuloksia, joita jotka edustavat niitä, mitä ne, ne toimeksiannon antaneet ihmiset haluavat. Keskustelu tästä esityslisän kohdasta päättyy komission jäsenen puheenvuoron Johannes Hahn. Hän vastaa kestettyihin puheenvuoroihin ja myöskin esittelijälle. Olkaa hyvä, herra Hahn. Kiitoksia puhemies komission puolesta ja aivan erityisesti varapuheenjohtaja Redingin puolesta haluan kiittää ensinnäkin esittelijää tästä arvokkaasta mietinnöstä, jossa analysoidaan eh, monia näkö, keskeisiä näkökohtia, jotka liittyvät nykypäivän eh, mainostamiseen ja kuluttajien käyttäytymiseen. Miten me voimme parhaiten vastata näihin internetin asettamiin haasteisiin ja nykyteknologian asettamiin haasteisiin? Komissio on pohtinut eh, nykyistä tietosuojasäädöstä vuodelta 2009-2010. Konsultaatiot ovat vahvistaneet, että, että perusperiaate nykyisessä tietosuojajärjestelmässä ja sitä koskevassa lainsäädännössä ovat edelleen, on edelleenkin pätevää. Meillä on kuitenkin selvää, että meillä on uusia tarpeita ja saada kattavampaa ja johdonmukaisempaa lähestymistapaa politiikassa, joka koskee henkilötietojen suojaa niin EU-ssa kuin sen ulkopuolellakin. Ja tämä myötä komissio hyväksyikin 4. marraskuuta tiedonannon ja kattavan äh, konseptin tietosuojasta Euroopan unionissa. Ja online-mainonta tuo paljon etuja ja hyötyjä kansalaisille aivan erityisesti äh, antamalla niille suora pääsy palveluihin. Monet kohdennetuista tekniikoista äh, näyttävät tiettyjä mainoksia, eivät kuitenkaan ole oli suurena huolenaiheena. Varapuheenjohtaja Neli Cruz on kehottanut eh, teollisuutta lähtemään eh, itsesäätelyn tielle online-mainonnassa, joka perustuisi EUn lainsäädännöllisiin kehyksiin ja neljään periaatteeseen. Ennen, ensinnäkin, että eh, on adekvaatti tiedon taso, kolmanneksi eh, ystävä, käyttäjäystävällisyys, neljänneksi eh, tehokas täytäntöönpano. Komissio seuraa eh, teollisuuden ponnisteluja ja arvioi sitten, tarvitaanko lisää lainsäädännöllisiä ponnisteluja. Mitä tässä tulee mainontaan ja sähköposteihin ja luottamuksellisuuteen viestinnässä, me olemme vahvistaneet e- e- e- e-yksityisyyssääntöjä. Tässä pyritään myös välittämään selkeät säännöt, velvoitteet jäsenvaltioille E, että ne pystyvät sanktioimaan ja varmistamaan sen, että asianomaiset viranomaiset, ei, että niillä on toimivalta panna täytäntöön säädöksiä, mutta että ne, niillä on myös tarvittava resurssointi. Jäsenvaltiot ovat vuoteen 2011 toukkuun mennessä on käytössä tämä internetlainsäädäntö, mitä taas tulee epäreiluun kaupalliseen käytäntöön ja mainontaan. Komissio tunnustaa, että on tiettyjä eroja tässä horisontaalisen direktiivissä eri jäsenvaltioissa komissio harkitseekin, niitä tällaiset erot, joista, joita komissio pyrkii ratkaisemaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, ovat marginaalisia. Siksi tämän harmonitoinnin taso tuntuu riittävän ja yleislausekkeen käyttö antaa jonkin verran liikkuvaraa jäsenvaltioille, mutta samalla se huolehtii siitä, että direktiivi on käyttökelpoinen. Tässä yhteydessä opastus epäreilun kaupallisen käytännön suhteen on yksi se aloite, jonka komissio on esittänyt sen varmistamiseksi, että täysi harmonointi on toimiva. Toisin sanoen sen varmistamiseksi, että samat, samoja sääntöjä tulkitaan ja sovelletaan samalla tavalla jäsenmaissa, niin kuin mietitulos ehdotti, me ehdottomasti jatkamme työtämme tällä tiellä ja aiomme päivittää tämän asiakirjan, jotta saisimme otettua huomioon uudet asiat. Komissio myös kehittelee äh, juridista tietokantaa lainsäädännöstä, tuomivallasta ja äh, joka tulee yhdentämään äh, tämän direktiivin soveltamista jäsenmaissa. Mitä taas tulee lausumiin, jotka koskevat mainontaa sosiaalisessa mediassa, eli tässä on tärkeää todeta, että silloin kun kuluttaja toimii kauppiaan kanssa tai puolesta, niin silloin jos kauppias myyjä esittää tarjouksia, silloin tehtävä selväksi, että tämä on kuuluu oikeastaan epäreilun kilpailun piiriin, josta on säädetty oma direktiivi, joka koskee piilomainentaa. Mitä taas tulee sitä, että eri mielipide ei, koske, ei ole tietenkään sama kuin mainonta. Siksi komissio katsookin, että markkinointilainsäädäntö ei ole adekvaatein väline tällaisissa tapauksissa. Se on, on kysymys kuitenkin ilmaisunvapaudesta. Direktiivi sisältää turvatoimia jotka koskevat haavoittuvia kuluttajia. Ikä on tekijä, joka täytyy ottaa huomioon jäsenmaissa silloin, kun arvioidaan käytänteiden oikeudenmukaisuutta ja epäreilun kaupallisen toiminnan osalta, joka tulee ajankohtaiseksi 2011. Se velvoittaa jäsenmaat vaihtamaan kokemuksia silloin kun puhutaan mainonnasta, jotka, joka kohdentuu lapsiin. Ja tässä suhteessa dataa tullaan toimittamaan kaikkiaan sinullisen käyttöön. Kiitos. Kiitos, herra Han. Ja näin päätämme keskustelun tästä kohdasta. Äänestys on huomenna kello 12.30. Ja nyt siirrymme seuraavaan kohtaan. Nyt siis tällä